Hyvät kollegat, minusta tuntuu, että nyt olisi aika alkaa tämä kokous myös siksi, että meillä on pitkä äänestys. Lähtisin heti liikkeelle ensimmäisestä esityslistan kohdasta. Äänestys GMOista ensin antaisin esittelijälle puheenvuoron. Edustaja Riisi, olkaa hyvä. Ja kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti, harvinaisesti. Tässä on paljon työtä tehnyt, kaiken kaikkiaan 214 tarkistusta, eli tässä on su- suuri määrä työtä tehty. Haluaisin vain kiittää kaikkia varjosittelijöitä ja ylipäätään kollegoja. Me olemme onnistuneet erimielisyyksistä huolimatta, vaikka niitä on paljon kansallisia, alueellisia ja poliittisiakin, niin olemme onnistuneet kasaamaan kuitenkin kompromissien ympärille. Se helpottaa työtämme nyt ja varsinkin kun aloitamme kolmikantaneuvottelut ihan piakkoin, toivon vahvaa tukea nyt parlamentilta. Thank you very much. And... Kiitos oikein paljon. Voimme sitten äänestämään. Avete tutti le liste di voto? Vakilla äänestysluettelo. Onko äänestyskortit kaikilla? Äänestyskortti, voting card. No niin, aloitetaanpa sitten. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Il voto è chiuso. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 159. Tähän on suullinen tarkistus. Puheenvuoron saa kollega Stas. Ai ei tarvitse, se on kyllä kirjallisestikin täällä. Haluatko joku vastustaa suullista tarkistusta? Ei. Eli toimitamme äänestyksen. 158 tarkistuksesta, 159 tarkistuksesta suullisella täydennettynä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme. Äänestys alkaa. SD-ryhmästä kaksi ääntä liikaa. Pahoillani, mutta näin on. Ai yksi. Selvä. Äänestys päättyy. Hylätty. Pahoillani. Kompromissi yksi. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi. Puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sivulle 15 äänestysluettelossa. Ei anteeksi. Ai ei, SD-ryhmän sivustossa. Sitten 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 246 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. 250 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 247 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 249 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 251 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 253 puolesta Anteeksi, 253 raukeaa. 252 puolesta vastaan. Minusta hylätty, mutta tarkistetaanpa. SD se jälleen yksi liikaa. Selvä. Äänestys päättyy. Hylätty. 256 uh, puolesta vastaan tyhjään hylätty. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 254. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 255 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 261 raukeaa. Adesso... Ja nyt tarkistus 25 ja 256 yhdessä, ne ovat identtiset. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 257, koska 258 raukesi. 257. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksisataaviisikymmentäyhdeksän. Görlingiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 262 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 ja 263 ovat identtiset äänet puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. Kyllä se selvä oli. Tarkistamme vielä koneellisesti tarkistukset 26 ja 263. Äänet puolesta, ei anteeksi. Äänestys alkaa. Yksi SD-läinen edelleen liikaa. Okei, okay. il voto è chiuso. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksisataa 64 puolesta vastaan tyhjää. Anteeksi. Ette nostaneet käsiänne kunnolla. 264 äänet puolesta. Meidän äänestysluettelumme mukaan tuo on jo tehty puheenjohtaja. Oh. you are okay. Olette oikeassa. The next amendment. Seuraava 269. No, Ei. 267 raukeaa, koska siinä hyväksyttiin edelliset kolme tarkistusta. Ne hyväksyttiin. Nyt 269. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Adesso... Sitten seuraavaksi tarkistus 270-71, jotka ovat identtiset ja raukeavat, koska 269 meni läpi. Ja nyt 273 Stassilta. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi 274 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 275 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 277 ja 28 yhdessä puolesta tyhjää hyväksytty. Kaksisataakahdeksankymmentäyksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Yksi SD-läinen liikaa. Mm, hyvä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksesta kahdeksankymmentä kuusi. kaksi kahdeksan kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 288 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi yhdessä tarkistukset 29 ja 287. Identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 284 raukeaa. 289 puolesta 289 vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 290 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 291 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 292 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 294 294 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 296 raukeaa. 297 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Selvä enemmistö, mutta tarkistetaanpa. 297. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 298 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 Kyllä. Äänestämme siis tarkistuksesta 31 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 299 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 301 Sommerilta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 303 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 302 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 310 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 311 puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyä, mutta tarkistamme koneellisesti. 311 äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Seuraavaksi 312 täydennettynä suullisella tarkistuksella Stassilta. Haluaako joku ensinnäkin vastustaa suullista tarkistusta? Ei. Eli äänestämme tarkistuksesta 312 täydennettynä suullisella tarkistuksella äänet puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi johdantossa on kappale kappaleiden viitteet, tarkistus yksi esittelijältä äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 47 Flanaganilta ja Ferreiralta. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus 50 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänet puolestaan vastaan, tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, ehkä hyväksytty, mutta tarkistamme koneellisesti. Vain toinen osa äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin hyväksytty, mutta tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Hyvä tarkistaa siis. Seuraavaksi 52 puolesta vastaan, tyhjää, sanoisin hylätty. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Seuraavaksi tarkistus neljä Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi kompromissi neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 75 puolesta, 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus 6 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Votiamo. Seuraavaksi tarkistus 76. Kaikki muut edelliset raukesivat 76. Ei siitäkään äänestetä, koska 302 ja 330 hylättiin. Seuraavaksi äänestetään kompromissi viidestä. Olen pahoillani. Ei tämä kovin helppoa ole seurata äänestysluetteloa. Eli nyt kompromissi viisi. Puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 84 Petterleltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 110. Johdantosa kappaleeseen 10a. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 119 kaputtolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi yhdessä tarkistukset 15 ja 120. Ne ovat identtiset Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Seuraavaksi tarkistus 123 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi yhdessä tarkistukset 17 ja 128. Ne ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdessä on 127 ja 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Toisesta osasta ei voi äänestää. Eli tarkistus 18. 18 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme seuraavaksi tarkistuksesta 141. Puolesta vastaan tyhjää. Kai hyväksytty, mutta tarkistamme koneellisesti. Avete votato tutti? Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi kompromissit hyväksytty. L'emendamento 300... Tarkistus 112 on hyväksytty, eli 154 seuraavaksi. 154 puolesta vastaan Oletteko te sosiaaliset vasta vai ai puolesta, anteeksi? Hyväksytty. Tarkistamme ehkä parasta. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi toimitamme koneellisesti äänestyksen suosituksessa toiseen käsittelyyn näin tarkistettuna. Äänestys alkaa. Lopu, loppuäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi meidän täytyy päättää neuvotteluihin lähtemisestä. Tästäkin äänestys alkaa. Onko tulkauksen kanssa ongelmia? Siis nyt päätetään neuvotteluihin menemisestä puolesta, ei anteeksi, äänestys on auki. Ja nyt äänestys päättyy. Selvä. Kiitoksia kovasti äänestyksestä. And I want to thanks also the... Kiitos myös esittelijälle hänen tekemästään työstä. Only one minute. Minuutin tauko. Näin komission jäsen voi saapua. Dear colleagues, dear... Hyvät kollegat, me odottelemme komission jäsentä kymmeneltä, eli kymmenen minuutin tauko nyt. Mm. Cari colleghi. Hyvät kollegat. Tämä on erittäin iso ilo, että näin toimikkauden alussa jo saamme komission jäsenen Mikela Reskan Nieten. Tänään hän vastaa ympäristöstä ja ympäristömuutoksesta. Kunnioittaa läsnäolonan täällä meitä. Meillä on keskustelu nyt ensi kertaa. Ajattelen näitä tärkeitä teemoja, joita me käsittelemme tässä valiokunnassa jatkossa tulevina kuukausina, mutta myös sen valossa, mitä neuvotteluja on käyty ilmastonmuutoksesta. Ensi kuussa on tulossa tärkeä tapahtuma, kun Limassa on konferenssi. Ja ainakin voidaan toivoa saatavan aikaan sopimuksen myös Pariisissa ensi vuonna. Totta kai selvää on, että mitä lainsäädäntöehdotuksia meillä on tässäkin valiokunnassa käsittelyssä, ja jotka kuuluvat tälle komission jäsenelle, ovat lukuisat. Ajatellen päästökauppajärjestelmästä, aina hiilidioksipäätöksiin, päästöihin ja myös mitä tarkistuksia on tehty Kioton pöytä. Niin kaikki nämä ovat ihan varmasti sellaisia teemoja, joista keskustellaan myös komission jäsenen kanssa. Ja me valiokuntana olemme varmasti läsnä vahvasti tässä tulevina kuukausina ja vuosina. Siksi on erittäin hauskaa, että komission jäsen Arjas Kanjete on täällä tänään hän saaki välittömästi puheenvuoron alustustaan varten. Sen jälkeen meillä on useitakin kierroksia, kysymyksiä ja vastauksia. Varmastikin saamme vastauksen komission jäseneltä. Eli anna välittömästi puheenvuoron komission jäsenellä Arjaska Nietelle. Chairman, dear members. Kiitos puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Haluaisin aloittaa ensimmäisen puheenvuoroni komission jäsenenä Envi-valiokunnassa painottaen sitä, miten tärkeänä pidän Euroopan parlamenttien yhteislainsäätäjänä ainoastaan, vaan sinä toimielimenä, joka hienoiten edustaa eurooppalaista demokratiaa. Tästä syystä päätin, että ensimmäinen julkinen puheeni komission jäsenenä olisi teidän valiokunnassanne. Kuulemisen aikana lupasin, että lähtisin avoimeen poliittiseen vuoropuheluun teidän kanssanne. Ja tämä ensimmäinen keskustelu on ensimmäinen askel tämän vuoropuhelun rakentamisessa. Toivon, että tästä vuoropuhelusta tulee yksi pilari tulevaisuuteen suuntaavassa ilmastopolitiikassa, jota tarvitsemme. Ilmasto on muuttumassa ja kun se niin tekee, vaikutukset näkyvät yhä paremmin jokapäiväisessä kansalaisten, kotitalouksien ja yritysten elämässä. IPCCn tieteelliset tutkimustulokset ovat selkeitä tässä mielessä, mutta samalla saadaan toivostakin viesti viidennessä arviointikertomuksessa. Meidän on edelleen mahdollista puuttua ilmastonmuutokseen ja rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle kahteen asteeseen. Meillä on vaihtoehtoja, meillä on oltava poliittista rohkeutta toimia nyt yhdessä. Tämän on oltava meidän yhteinen poliittinen sitoumuksemme lähivuosina. Ja luotan siihen, että voin laskea teidän varanne, jotta Euroopan unioni on edelleen etunenässä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Hyvät jäsenet, alle kolme viikkoa sitten Euroopan johtajat päättivät historiallisesti tärkeimmistä tavoitteista ja rakenteista ilmastoenergiapolitiikassamme. energiapolitiikassamme vuoden 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet siis. Tämä sopimus on johtopäätös, joka saatiin pitkään tehdystä työstä komission ja Euroopan parlamentin neuvoston ja muiden toimielinten ja sidosryhmien kanssa. Eurooppa-neuvoston päätelmät luovat perustan, jolta voimme rakentaa eteenpäin Euroopan ja kansallisella tasolla. Haluan, että Euroopan unioni edelleen ajaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa – ja on mukana ajamassa kansainvälisiä neuvotteluita pyrkimässä sitovaan sopimukseen Pariisin ilmastokonferenssissa vuonna 2015. Ensin meidän on toteutettava tehokkaasti ja nopeasti vuoden 2030 puitteet älykkäällä tapaa, jotta saadaan täysi hyöty siitä, että siirrytään kohti vähähiilistä taloutta, joka on välttämätöntä, jotta voidaan luoda työpaikkoja ja kestävää kasvua. Vuoden 2030 puitteiden on siirryttävä, siirrettävä konkreettisiin toimiin, että EU on edelleen maailmanjohtaja uusiutuvien teknologian osalta, käyttää energiaa tehokkaasti ja käyttää hyväkseen kaiken potentiaalin, jota vihreästä taloudesta voidaan kustannustehokkaasti saada kuluttajille, teollisuudelle ja julkiselle taloudelle myös. Mutta ennen kuin puhun ensimmäisistä askeleista, haluaisin jakaa muutaman yleisen huomion siitä suunnasta, jota saimme Eurooppa-neuvostolta. Pidän tervetulleena sitä, että tuettiin sitovaa kasvihuonekaasuleikkaustavoitetta vähintään 40 prosenttia, jolla tavoitteena miinus 43 EUn päästökaupan päästöjen osalta ja päästökaupan ulkopuolisen sektorin osalta miinus 30 prosenttia. Pidän myös hyvänä sitä, että saadaan sitova tavoite 27 prosenttia uusiutuvia Euroopan tasolla vuonna 2030. Tämä antaa selkeän viestin investoijille, että me aiomme edelleen tukea vahvasti kasvua uusiutuvien alalla samalla siirtyen eurooppalaisempaan näistymistapaan. Energiatehokkuudesta on totta, että me olisimme toivoneet kunnianhimoisempaa sopimusta. Komissio oli ehdottanut tavoitteeksi 30 prosenttia. Puheenjohtaja Juncker ja minä itse olemme puhuneet mieluummin sitovasta kuin suuntaantavasta tavoitteesta. Kuitenkin tämä alkuperäinen ehdotus tulee uudelleen tarkasteluun ja pidämme mielessä 30 prosentin tavoitteen, joten pyrimme siihen, että lähestymistavastamme tulee yhä kunnianhimoisempi. Haluaisin painottaa hyvin myönteistä seikkaa. 40 prosenttia on sitova eu sisäinen tavoite. Se luodaan siis Euroopan unionissa, eli lisää kansainvälisiä hyvityksiä ei voida käyttää vuoden 2020 jälkeen, vaan kaikki investoinnit tehdään Euroopan unionissa. Pidän hyvänä myös sitä, että luodaan periaatteet päästökaupan ulkopuolisille sektoreille. Kansalliset tavoitteet pitää saada nollasta miinus 40 prosenttiin verrattuna vuoden 2005 päästötasoon, kollektiivisesti miinus 30 prosenttia näillä aloilla EU:ssa. ssa Ottaen huomioon kunnianhimoiset tavoitteet ETSn ulkopuolella olevilla aloilla tarvitaan lisää joustavuutta. Tässä mielessä meidän pitää olla edelleen hyvin tarkkana, jotta voimme huolehtia tämän järjestelmän toimivuudesta. Pidän tervetulleena kahta investointivälinettä innovaatiorahastoyrityksille, niin kutsuttu e NER 400 ja uusi rahasto alhaisemman tulon jäsenvaltioille. Yhdessä siis 700 miljoonaa ETS-päästöoikeutta, jotta voidaan modernisoida EUn energiajärjestelmiä, tehdä energia-alasta ja teollisuudesta kilpailukykyisempää. Pidän hyvin toimivaa uudistettua EUn päästökauppajärjestelmää kulmakivenä EUn ilmastopolitiikassa. Haluan, että se on teknologianeutraali, kustannustehokas ja EUn laajuinen moottori matalahiilisille investoinneille. Hyvin toimiva EUn päästökauppajärjestelmä vahvistaa sisä- energian sisämarkkinoita, helpottaa uusiutuvien energialähden käyttöä Eurooppa-neuvosto piti hyvin tärkeänä myös sisäisiä energiamarkkinoilla ja tässä aivan erityisesti sitä, että 10 prosenttia sähkön yhteenliitännöistä saadaan vuonna 2020 ja 15 prosenttia vuonna 2030 komission ehdotuksen mukaan. On selvää, että yhteenliitäntätavoitteen aikaansaaminen lisäisi energiaturvallisuutta ja tukisi markkinoiden integroitumista, mutta samalla helpottaa sitä, että saadaan suurempia osuuksia uusiutuvia energiaa sähkösekoituksen. Tätä mieltä on hyvin tärkeää tukea yhteisiä tärkeitä etuja koskevia hankkeita. Hyvät jäsenet, näin pääsen markkinavakausvarantoon, joka on parlamentille tärkeä kysymys. Toivon, että se voidaan nopeasti hyväksyä, koska tätä kautta voidaan vakauttaa EUn päästökauppajärjestelmää saada järjestelmästä kestävämpää. Tässä samoin kuin muussa lainsäädännössä, jota komissio ehdottaa, huolehdimme siitä, että sopimuksen määräyksiä noudatetaan kunnioittain täysin jokaisen toimielimen toimivaltaa. Mielenkiintoisista asioista keskustellaan, kun puhutaan markkinavakausvarannosta. Esimerkiksi voitaisiinko aloittaa aikaisemmin vai voitaisiinko siirtää 900 miljoonaa takapainotettua päästöoikeutta suoraan varantoon. Kuten kuulemistilaisuudessa jo vahvistin, parlamentissa ja neuvostossa on puolta enemmistö, eikä komissio tule tällaisten muutoksen edessä seisomaan. Toivon, että tämä tärkeä lainsäädäntötyö saadaan päätökseen ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, jotta saataisiin nopeasti markkinavakausvaranto toteutumaan. Voimme toimia mahdollisimman nopeasti ja saada lainsäädäntöehdotus, jotta voidaan uudistaa Euroopan hiilimarkkinoita kaudella vuoden 2020 jälkeen. Tämä on hyvin kunnianhimoinen aikataulu. Kuitenkin olemme velkaa sen teollisuudellemme samoin kuin muille, jotka osallistuvat hiilimarkkinoille, jotta saadaan mahdollisimman paljon varmuutta hiilivuotosäännöistä vuoden 2020 jälkeen. Siksi haluan nopeasti uudestaan tarkastella koko päästökauppajärjestelmä sen jälkeen, kun markkinavakausvaranto on hyväksytty. Kun sitten puhutaan lainsäädännöstä, joka on päästökauppatavoitteiden ulkopuolella, minä haluan hyvin nopeasti lähteä vaikutusten arviointiin yksityiskohtaisesti ajatellen lisää joustavuutta ja sitten miten maankäyttö- ja metsäsektori voidaan ottaa mukaan tähän hillitsemistyöhön. Me toivomme komission työohjelman kanssa ja haluamme huolehtia hyvästä ehdotuksesta, joka on kustannustehokus. Mitä tulee politiikkaan energiatehokkuuden osalta, Eurooppa-neuvosto on esittänyt prioriteettisektoreita, joilla voitaisiin hyötyä paljon energiatehokkuudesta. Näistä tavoista pitäisi puhua EUn tasolla. Uusiutuvien energialähteiden osalta pitää lähteä tukitoimiin, jotta voidaan huolehtia siitä, että EUn tason sitova tavoite toteutuu tuo vähintään 27 prosenttia. Lisäksi pitää pohtia sitä, miten voidaan huolehtia avoimesta ja luotettavasta hallinnointijärjestelmästä on raportoitava suoraan energia- ja ilmastokysymyksistä ilman liikaa hallinnollista taakkaa. Lisäksi pyrin parantamaan ehtoja, jotka liittyvät hiilen talteenottoon ja varastointiin. Tämä CCS-teknologia on erittäin tärkeä, jos haluamme päästä hiilettömään talouteen vuoteen 2100 mennessä, kuten sen todessa raportissa on esitetty. Lisäksi haluan, että keskustelemme myöskin päästöjen vähentämisestä maantieliikenteessä ja järjestämme konferenssi, jossa kaikki sidosryhmät ovat mukana pohtimassa sitä, mikä on toiminut hyvin ja mitä voidaan vielä parantaa vuoden 2020 jälkeisellä kaudella. Pitäisin hyvin tervetulleena teidän ajatuksianne ja aktiivista osallistumista. Kuten muiden poliittisten toimien osalta, joista olisin vastuussa, pitäisin hyvin tärkeänä sitä, että kuulen kaikkia sidosryhmiä. Ilmastopolitiikka ei toimi, jos emme ymmärrä taloudellisia kysymyksiä oikein. Siksi pitäisi huolehtia siitä, että käytetään hyväkseen taloudelliset mahdollisuudet, joita ilmasto- ja energiapolitiikalla on luodessa uusia työpaikkoja kasvoja. Siksi työpaikkojen kasvun ja investoinnin paketti, jota komissio esittää lähiviikkoina, on loiston mahdollisuus osoittaa, kuinka sitoutuneita olemme myös ilmasto- ja energiainvestointien osalta, infrastruktuuri, uusiutuvat energia-alat ja energiatehokkuus. Olen jo yhteistyössä varapuheenjohtaja Kataisen ja muiden komission jäsenten kanssa, jotta tämä politiikka on keskeinen osa 300 miljardin investointipaketissa, jota puheenjohtaja Juncker esittää. Näin pyrimme myös energiaunioniin, jota varapuheenjohtaja Sefcovic johtaa, ja kuten tiedätte, ilmastotoimet ja energia ovat tässä tärkeinä mukana. Hyvät jäsenet, kun olen puhunut nyt Euroopan ilmastotoimista ja energiasta, haluaisin puhua vielä kansainvälisistä neuvotteluista. Meidän toimemme vuoden 2030 puitteissa liittyvät siihen, että kehitellään myös kansainvälistä toimintaa. Euroopan unionin on oltava globaalisti esimerkki, kun puhutaan ilmastotoimista. Meidän päättäväisyytemme on nähtävä myös kannustimena muille kansallisille toimijoille, jotta voidaan esitellä kaasutoimet. Kun pyritään Pariisissa sitovaan sopimukseen, niin Liimassa järjestävä konferenssi on seuraava askel – jos edistytään Limassa, päästään varmasti helpommin kohti sitovaa sopimusta Pariisissa. Siksi haluan olla läheisessä yhteistyössä parlamentin kanssa, aivan erityisesti tämän valiokunnan valtuuskunnan kanssa, jota johtaa valiokunnan puheenjohtaja. Haluan kuulla teidän kantojanne ja haluan, että unioni puhuu yhdellä äänellä. Siksi Liman ilmastokonferenssissa on päästävä kolmeen seikkaan. Ensinnäkin on huolehdittava siitä, että kaikki kansainväliset kumppanit esittävät omat suunnitelmansa siitä, miten kasvihuonekaasuja leikataan ennen maaliskuuta 2015. Kansainvälinen prosessi on saatava käyntiin Pariisin konferenssin alla, jotta voidaan ottaa huomioon ja analysoida – miten tehokkaita tällaiset yksittäiset toimet voivat olla. Ainoastaan tällaisen prosessin kautta voidaan saada päätöksen hillitsemistoimet ja sitoumukset vuonna 2015, jotta saadaan ilmaston lämpeneminen jäämään alle kahden prosentin. Toiseksi meidän on edistyttävä hillitsemistoimissa myöskin ennen vuotta 2020, jotta pysymme tuossa lämpötilakorotuksessa, korotuksessa, joka on alle 2 prosenttia. Tämä on ratkaisevan tärkeää, koska vuoden 2015 sopimus ei astu voimaan ennen vuotta 2023. Meidän tulee hyvin ymmärtää kaikki tekijät, jotka ovat sopimusluonnoksessa vuoden 2015 sopimukselle. Limassa on keskusteltava tässä ja valmisteltava hyvin, jotta saadaan täysi UNFCCCn neuvoteltu teksti. Olen valmistellut Liman konferenssia jo ja ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, että kaikki EUn diplomaattinen toiminta voidaan keskittää Liman neuvotteluihin ja ilmastotoimien pitäisi olla ulkosuhteidemme keskiössä. Asia ei voisi olla toisin, jos me haluamme, että vuoden 2030 puitteet asettavat EUn tässä etunenään. Euroopan unioni vastaa ainoastaan 10 prosentista päästöistä globaalisti tänä päivänä. On hyvin tärkeää, että kaikki merkittävät ja nousevat taloudet myös esittävät omat panoksensa ensimmäisen neljänneksen aikana vuonna 2015. Lisäksi lähikuukausina esitämme visiomme Pariisin sopimuksesta ja siitä, minkälaisia globaaleja ponnistuksia tarvitaan tavalla, joka ottaa huomioon geopoliittiset ja taloudelliset realiteetit tällä hetkellä. Tässä mielessä mielelläni käyn keskustelua kanssanne täysistunnossa marraskuun kakkosistunnossa. Olen varma, että tämä keskustelu tuo lisäväriä meidän toimintaamme. Meidän on huolehdittava siitä, että ilmastonmuutos on edelleen keskeinen globaali prioriteetti. Tulevan 13 kuukauden aikana teen mielelläni yhteistyötä muiden komission jäsenten varapuheenjohtajien kanssa, jotta ilmastonmuutos on keskeinen prioriteetti ulkoista vuoropuhelua käytäessä. Kunnianhimoiset toimet ja suunnitelmat ovat tärkeitä. On huolehdittava siitä, että Euroopan teollisuus voi edelleen olla kilpailukykyinen globaaleilla markkinoilla. On kannustavaa ajatella, että monet maat seuraavat EUn esimerkkiä, erityisesti Kiina, joka on aloittanut jo monet päästökauppajärjestelmät. Hyvät jäsenet, Haluaisin lopuksi painottaa sitä, että olen hyvin kunnianhimoinen siinä, että haluan tämän politiikan tärkeäksi osaksi Euroopan energiaunionia. Ainoastaan jos ilmasto- ja energiapolitiikka otetaan huomioon kunnolla, voidaan huolehtia siitä, että luodaan lisää työpaikkoja, kestävää kasvua. Meidän on oltava johtoasemassa ilmastotoimien kautta ja osoittaa maailmalle, että ilmastotoimia voidaan toteuttaa myös niin, että samalla talous kasvaa. Kiitos. Kiitos komission jäsen tästä alustuksesta. Nyt aloitamme keskustelun. Ensin kysymykset koordinaattoreilta, poliittisten ryhmien edustajilta, niin että saadaan ensimmäinen vastaus kokonaisuus komission esille. Sitten toinen kierros niin, että muut kollegat voivat esittää kysymyksiä keskustelun kuluessa. Minä pyytäisin, että jos mahdollista, pitäytyy sitten puheenvuorot kahteen minuuttiin, niin että kaikki saavat riittävästi aikaa pitää puheenvuoron. Aloitetaanpa sitten välittömästi kansanpuolueen kollegasta Aivor Belletistä. Thanks very much, uh, chairman. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen. Hyvää huomenta. Ja onneksi olkoon. Siitä teidät nimitettiin tehtävään. On kaikki samaa mieltä, että vastaatte tärkeästä asiasta. Se on tärkeä ympäristölle, taloudelle ja työpaikoille. Ja tässä viitataan tähän työpakettiin, kasvuinvestointipakettiin, investointipakettiin viittasitte siis ja teitte selväksi, että ilmastotoimet muun muassa ja uusiutuvien pitää olla tärkeä osa tuota pakettia. Tätä me tuemme voimakkaasti. Muutama kysymys. Tulen olemaan hyvin konkreettinen ja pitäytymään näissä aikarajoissa, joita puheenjohtaja esitti. Kun viitataan neuvoston kahden viikon takaisiin päätelmiin, niin neuvoston tavoite on hieman vaatimattomampi, lievästi sanottuna, kuin EPPn kanta, joten on, on hienoa, että pysytte näissä kunnianhimoisissa tavoitteissa, se mitä tulee energiatehokkuuteen. Ja viittasi näihin lausekkeisiin, voisitteko sanoa tarkemmin, miten aiotte tähän ryhtyä ja miten tämä 30 prosenttia tavoitteet voidaan saavuttaa, joka on siis minimi. Toiseksi COP-konferenssi Lima ja Pariisi. Me totta kai kannatamme, mitä sanoitte niihin liittyen, mutta teistä, mikä on minimi vähimmäislopputulos, ei Liman kohdalla, mutta erityisesti Pariisissa? Ja mitä jos ei onnistuta siinä, että saavutettaisiin sopimus siellä? Mikä on varasuunnitelma? Mikä on EUn varasuunnitelma Pariisin jälkeen? Ja kolmanneksi, suhtaudumme myönteisesti siihen, että kiinnitte paljon huomiota päästökauppajärjestelmän uudistamiseen, markkina varausvakausvarantoon olette hyvin kunnianhimoinen, ilmoitatte, että haluatte päästä sopimukseen kevääseen mennessä, ehkäpä ennen kesää. Toivottavasti eritään käydä hyviä neuvotteluja neuvoston kanssa, mutta mikä meitä huolestuttaa eniten on, että kohtamme monia huolenaiheita, joka tulee energiatehokkaista tai paljon energiakäyttävistä teollisuuden aloista. Ja milloin komissio aikoo sitten esittää ehdotuksensa liittyen hiilivuotoriskeihin 2020 jälkeen, sillä tämä on yksi suurimmista huolenaiheistamme, jotta päästään hyvään kompromissiin. Ei ainoastaan meidän valiokunnassamme, mutta myös tässä talossa. Kiitos. Thank you. Kiitos Ivor SD-ryhmästä. Matthias Belder. Herr Kommissar, das... Kiitos paljon komission jäsen. Kiitos, että ihan ensimmäisenä komission jäsenenä tulitte tänne valiokuntaan. Meillä on mahdollisuus nyt keskustella. Kiitos siitä. Kysehän on ilmastokonferenssista Limassa. Sen pitäisi valmistella tietä kohti Pariisia. Toivoisin myös, että neuvostossa keskusteltaisiin vielä siitä. Me hyväksyimme päätöslauselmamme tällä kertaa jopa teollisuusvalikunnan kanssa kovin harmonisesti. Tiukka viesti meiltä siis, mutta miten haluatte vakuuttaa neuvoston siitä, että on luotava suunnitelmat, joiden kautta saadaan paljon julkisuutta sille, että Pariisissa on saatava jotain aikaiseksi. En näe, että tämä toteutuisi nyt ollenkaan, kun katson Eurooppa-neuvostoa sitä, miten toimittiin ilmastopaketin osaltakin, että mieluusti olisi jätetty parlamentti kokonaan ulkopuolelle – jotta jokainen voi puuttua asiaan. Tämä ei näytä nyt niin hyvältä. MSR-markkinavakausvarantoon Ivo Belet juuri kommentoikin sitä, saadaankohan tätä ennen kesäaikaiseksi. Toivottavasti hän tarkoittaa kesää 2015 eikä 2016 tai 2017 vuoden kesää. Meidän pitää toimia kunnianhimoisesti. Ja ne sanoittekin, että jos parlamentti niin haluaa, voidaan jopa ottaa aikaisempi voimanastumispäivä. Puhuitte hiilivuodosta. Minusta tuntuu, että tässä pitäisi sekoittaa näitä asioita. Hiilivuotolistaa ja tätä markkinavakausvarantoa. Nämä asiat pitäisi nähdä mielestäni erillisinä. Nämä asiat pitäisi nähdä erillään, mutta hiilivuotokysymys lopulta on sellainen, johon on myös puututtava – 30 euroa vai 16 perustaksi. Sanoisin, että tuo 14 euron erohan tulee julkisista varoista, kotitalouksilta. Näin tuhotaan ostovoimaa. Lähdetäänkö tälle tielle? Olisi tärkeää, että saataisiin markkinavakausvarannosta sopimus. Ehkä se pitäisi jättää ulkopuolelle. Sitten CCS-hiilen talteenotto ja varastointi kun ajatellaan voimalaitoksia, meillä on mielestäni tässä vaihtoehtoja. Hiilen talteenottajan varastointia varmasti käytetään silloin, kun ei vaihtoehtoja ole. Sementin tuotanto esimerkiksi tai muu tuotanto, jota Eurooppaan edelleen halutaan, jota haluamme ylläpitää Euroopassa. Me emme tehdä kaikkemme, jotta tällaiset laitokset eivät kaikki siirry Euroopan unionin ulkopuolelle. Mutta käytetäänkö siihen niin paljon energiaa, että tämä teknologia – ja sen vaikutukset halutaan leikata, jotta tällainen teknologia, joka joka maksaa valtavasti, joka ei kaikkiin sovi. Onko tämä oikea politiikka seuraavan viiden vuoden aikana? Ehkä voisitte täsmällisemmin vastata tähän kysymykseen. Kiitos. Thank you. Kiitos kovasti. Sitten ECR-ryhmästä Rova Görlin. Thank you. Welcome. Kiitos, tervetuloa komission jäsen. Haluaisin kysyä teiltä hieman työohjelmasta. Olettehan olet töissä vasta viikon tai pari, mutta ymmärrätte varmaankin, että täällä, siis täällä valiokunnassa odotamme innolla, mitä tulette ehdottamaan, mitä prioriteetteja tulette tarjoamaan ja mitä tärkeämpää, mitä tulee kirjelmään, jonka näimme ja jonka saimme Timmermansilta ja teiltä. Eli mitä työohjelmasta voitaisiin sitten ottaa pois älykästä sääntelyähän tarvitaan. Siitä keskusteltiin viimeisenkin komission mandaatin aikana ja odotamme innossa, että Refit-ohjelma pannaan täytäntöön. Ja siitä puhuitte hieman, joten odotamme, että käydään laajoja kuulemisia Refit-ohjelmaan liittyen, mutta vedän, haluaisin kiinnittää huomionne tähän kirjeen kohtaan, jonka mukaan kaksi hanketta jossa tämä valikunta on jo pitkällä. Ensinnäkin on ilmastonlaadun paketti ja siihen liittyvä direktiivi ja toiseksi sen parissa muut jäsenet tekevät voimakkaasti töitä on uusi jätepaketti. Se on mainittu tässä kirjassa useasti, että se, se voitaisiin poistaa työohjelmasta, joten haluaisin kuulla, mikä teidän kantanne on tähän ja milloin tulette vastaamaan meille ja antamaan meille pysyvän tai vankan kannan tähän työohjelmaan, jotta voimme jatkaa työtämme. Thank you. Kiitoksia kovasti alleryhmästä. Herra Turvalts. Kiitos puheenjohtaja, kiitos. Ja tervetuloa valiokuntaan, herra Kanje. Te totesitte, että kun menette joulukuussa limaa huippukokoukseen, niin tarkoitatko se sitä, että vahvistatte sen, että EUn neuvottelemassa vedätte? Oletteko jo sopineet Sefcovicin kanssa, että te vedätte neuvottelu Euroopan unionin puolesta kansainvälisesti, ei pelkästään huippukokouksissa, vaan myös edeltävissä tapaamisissa ennen Pariisia. No, käytännöllisesti se tarkoittaa sitä, että teidän kun menee sinne EUlta eri osapuolille näissä mutkikkaissa neuvotteluissa. Muut ovat täällä jo kyselleet siitä, miten näette jatkon sitomusten osalta. Mutta onko tässä jotain virstanpylväitä matkan varrella ennen Pariisia? Onko teillä suunnitelmaa siis? Thank you. Kiitoksia. Guen puolesta. Herra Van Gracias, presidente. Eh, señor Cañete Kiitoksia. No niin, kun ajatellaan neuvoston päätelmä, niin eikö kauheasti ole aikaa kulunut, mutta jos ajatellaan teidän toiveitanne ja edus, edus ajatuksia, niin siellä on kunnianhimoisia tavoitteita, mutta mitä se muuta voi ollakaan, koska ilmastonmuutos ei aiheuta yhtään mitään epäilystä. Siksi halusin teidän huulitana kuulla, että ilmastonmuutos on ilmeinen, koska ette välttämättä aina ole tunnustaneet sitä ainakaan tähän asti. Nyt täytyy toimia välittömästi ja pitää paikkaansa ja, ja niin ainakin uskotaan. Mutta Euroopan unionin täytyy myös olla eturintamassa kansainvälisessä neuvottelussa ennen Limaa ja Pariisi, mutta ennen väittäisi, että EU aina on yksi ääni näissä asioissa. Se olisi varsinainen uutinen se. Toivon myös, kuten aikaisemmin kysyttiin, että voisitte vähän hahmotella paremmin, miten tähän suuntaan mennään sitten ottelussa. Ja sitten jos ajatellaan energiatehokkuutta, uusiutuvia, niin olette antaneet tukitoimia 27 prosentin osalta, että saadaan läpinäkyvä luotettava hallinnointiohjelma ja sitten kokous myös liikenteen päästöjen vähentämisestä. Tästä vähän ajatuksia olisi kiva kuulla, mutta mitkä ovat teidän omat ajatuksenne ja konkreettiset erotuksenne näissä tavoitteissa? Mitkä ovat teidän erotuksenne, jotta saadaan kestävää taloutta ja luoda työpaikkoja ja torjua vaikuttavasti ilmastonmuutosta? Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Vihreistä herra Beckhut. Chairman and... Kiitos puheenjohtaja huomenta komission jäsen Kanjete. Ja hienoa, että voimme keskustella erityisestä aiheesta, millä olen täällä. Hienoa nähdä teidät. Eli toistaakseni kysymyksen, jonka Niels esitti liberaalien puolelta. Tiedämme, että kuulemisen jälkeen, että komissio sanoi, että kyllä, olemme paikalla eri ilmastokonferenssissa. Sehän on hienoa, mutta mikä on tärkeää, on, että on yksi henkilö, joka on ulkoapä, ulkomaailmassa sitten vastuussa, että ei ole teitä sitten Limassa ja Sefkovic Pariisissa ja Timmermans jossain muualla. Tarvitsemme yhden henkilön tulevalla viidelle vuodelle käymään neuvotteluja olemaan se henkilö. En halua vastata, että olemme aina paikalla, se on hieno. Haluan tietää, kuka tulee olemaan EUn kasvot ja neuvottelija. Ja meidän tarvitsemme yhdet kasvot. Ja haluamme teiltä selkeän vastauksen tähän. Sitten 2000 30 pakettiin ja sen päätelmiin. Ensinnäkin haluaisin painottaa, että on ongelma, joka liittyy siihen, että jos neuvosto päättää asiasta ja he tekevät asioita, tai he pitää päättää yksimielisesti, mutta jos puhutaan lainsäädännöstä, kysehän on sitä, että lainsäädäntöjä on useampia ja neuvostossa käydään määräenemmistöäänestyksiä, mutta yksi lause huolestuttaa monia näissä teksteissä. Haluaisin teidän kantanne siihen, kun he sanovat, että Euroopan neuvosto tulee pitämään kaikki kehyksen elementit ja tulee antamaan strategisia ohjeita erityisesti suhteessa konsensukseen, päästökauppajärjestelmään, yhteyksiin ja muihin asioihin. Tämä voitaisiin tulkita niin, että neuvosto sanoo, että päästökauppajärjestelmään ei saa koskea ja energiatehokkuuteen ei saa koskea, vaan että pitäisi odottaa tarkkaan, mitä siinä sanotaan – mutta tämä on alhainen yhteinen nimittäjä, sillä neuvosto tarvitaan yksimielisyys, joten saadaan alhainen yhteinen nimittäjä siitä, missä neuvosto on. Tämä ei päde lainsäädäntöehdotuksiin. Ja selkeästi on sanoa, että Jean-Claude Juncker lupasi sitovia sitoumuksia energiatehokkuuteen liittyen. Oletan, että komissio tulee tarjoamaan ehdotuksia, jotka ovat sitovia, sillä kyse on vain jäsenvaltioiden ohjaamisesta, joka on alhainen yhteinen nimittäin viimeinen kysymys koskee muita päätelmiä, jotka liittyvät kompensaatioon, rahastoihin ja siihen vaihtoehtona, että olisi energiantuotteille ilmaisia lupia. Eli kyseessä ovat nämä EUn köyhemmät valtiot. Miten tulette varmistamaan, että emme tule tupla tukemaan hiilivoimaloita? Se jos ensin ilmaisia päästölupia hiilivoimalalle ja myöhemmin sitten kompensaatiovaraston myötä he saavat jälleen rahaa, niin he saavat tupla tukia nämä hiilivoimalat, joten oletan, että komissio tekee selväksi että tämä kompensaatiorahasto ja nämä ilmaiset luvat eivät ikinä, ikinä tule menemään hiilivoimalalle ja haluan kantanne tähän, kiitos. Kiitos. Seuraavaksi kollega Peticini EFDDstä. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Komissio jäsen ole täällä, täällä puolta salia. Minulla olisi kysymys liittyen uuteen, talou, uuteen ohjelmaan, joka helpottaa taloutta. Kun ajatellaan 2014-2020, niin se on vähän päälle 32 miljardia, jotta voidaan li- liikennettä tukea ja IT-verkkoja ja energiaverkkoja. 32 miljardista 5,8 miljardia on tarkoitettu energiaverkkoihin. Ja ensimmäinen osa menisi nimenomaan ensimmäiseen 36, 32 tutkimukseen. Siinä on useimmat ovat kuitenkin tutkimuksia, selvityksiä. Ne maksavat kukin 5 miljoonaa. Ja on jotkut selvitykset jopa 10 miljoonaa euroa olisi kiva tietää, mitä me tässä oikein rahoitamme, miksi nämä niin paljon maksavat. Kun ajatellaan kokonaisuuden rahoittamista, kaikkien hankkeiden rahoittamista, niin siinä tarvitaan 60-70 miljardia 2020 mennessä, mutta kuinka paljon tulee yksityisiä investointeja sitten ihan luotettavasti? Kiitos. Kiitos kaikille kollegoille ensimmäisestä kysymyskierroksesta ja nyt annan puheenvuoron välittömästi komission jäsenelle, jotta hän voi vastata esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Vastaan ensinnäkin erääseen kysymykseen, joka tuli herra Ekhutilta kuten turvallisiltakin, liittyen huippukokousedustukseen. Kuten te tiedätte, varapuheenjohtajalla on yksi mahdollisuus, nimittäin määritellä, miten ollaan läsnä kansainvälisissä yhteyksissä, myös neuvostossa ja parlamentissa. Se on yksi meidän toimivalloistamme, joita puheenjohtaja on antanut varapuheenjohtajille – No sen pohjalta sitten, kun ajatellaan normaalia keskusteluyhteyttä myös komission jäsenten kanssa, yhdessä varapuheenjohtajien kanssa täytyy koordinoida vähän tätä työtä, siis johtaja koordinoi, niin silloin täytyy tehdä päätös. Ja me olemme nyt päättäneet, että Limessä minä olen läsnä. Eli minä olen koko ministeri viikon Limassa ja minun puhelinnumeri on se, joka annetaan. Mutta samaan aikaan emme estä yhteydenpitoa kaikilla tasoilla. Ja joskus vaarapuheenjohtaja voi olla, ei voi olla, yhtey, voi olla yhteydessä, koska me olemme täy- diplomaatteja. Ja Pariisissa meidän täytyy kuitenkin kattaa myös kaikki osatekijät, ja, siis kaikki kansakunnat YKssa. Eli se on ihan valtava työsarka. Siksi meillä on Mogherininkin tuki takanamme. Tästä syystä meillä on tämän lisäksi 40 maassa toimintaa käyttäen komission edustustoja noissa maissa niin, että me olemme niihin yhteydessä ja katsotaan, kuinka paljon EU on sitoutunut asioihin niin, että voimme tietää myös, mitkä ovat heidän huolensa, mitä he haluavat Limasta ja Pariisista ja pohjusta Pariisia. Me teemme läheistä yhteistyötä tästä lukien myös tulevien puheenjohtajavaltioiden kanssa pysyvän ilmasto lähettilään kanssa, kun valmistellaan ilmastosopimusta. Eli tämä on iso työsarka, voitte varsin hyvin ymmärtää sen, että jos Pariisissa voidaan saada suurin menestys, kun allekirjoitetaan papereita, niin moni haluaa mennä sinne pukstaavinsa panemaan. Mutta näiden vuosien aikana on paljon työtä kuitenkin tehtävä niin, että, että Pariisissa saadaan sitovia aikaan takaan sen, että minä olen Limassa ja monien maiden kanssa jatkan neuvotteluja ja sitten päätetään aikana, kuka Pariisissa on läsnä. Mutta tässä edetään asteittain. Me olemme eri vaiheissa, mutta ei meillä vähemmän valtaa ole. Jos meillä on pari ihmistä tekemässä työtä samoissa asioissa, niin katamme isomman kentän. Minä olen kyllä nyt Limassa läsnä, mutta jos täytyy olla yhteydessä Kiinaan tai Yhdysvaltoihinkin, niin teemme yhteistyötä komission jäsenten kesken. Näin se toimii. Ei ole pelkästään yhdestä päätöksestä kyse. Nyt päätös on tehty, että minä neuvottelen Limassa ja minun numeroni on käytettävissä ja sitten päätetään sen pohjalta. Sitten muut kysymykset. Herra Belet. hiilivuoto, joka on erittäin tärkeä kysymys, koska moni siitä kysyi. Euroopan neuvosto on luonut lukkoon periaatteet, vapaasti annetaan oikeuksia ja näin se jatkuu. Mutta tarkoituksia olisi myös saada aikaan lainsäädäntöä. Ilmaiset oikeudet on vahvistettu siis periaatteena – ja näin saadaan takkuita myös teollisuudelle. Mutta näin saadaan myös kattava analyysi ja paljon täytyy vielä työtä lainsäädäntötyön valmistelemiseksi. Valtion päämiehet ovat todenneet, että esikuva-analyysi on otettava mukaan tähän prosessiin. Se on myönteistä sinällä, mutta se täytyy kehitellä vielä ajatuksena. Tämän lisäksi selvä viesti tuli myös siitä, että me tarvitaan tehokkaita laitteita, mutta hiilikustannukset on kuitenkin huomioitava. Kaikkea täytyy vielä valmistella myös ennen lainsäädäntötyötä yhdessä parlamentin kanssa. Tämä koskee myös lainsäädäntöä, mikä on kaikkein mielenkiintoisinta tässä. Mä haluan sen mitä pikimiten. Parempi aikaisemmin kuin myöhemmin, mutta teen yhden asian selväksi. Hiilivuottopäätöstä ei voida sitoa MSR-päätökseen. Lähinnä siitä syystä, että MSR on paljon pidemmälle menevä. Meidän pitäisi nopeasti ratkaista, mutta mahdollisimman nopeasti kuitenkin löytää mahdollisimman korkean tavoitetason kompromissi. Komissio tähtää siihen ja Parlamentin tuella menee tähän suuntaan. Ei se helppoa ole. Ei ole helppoa. No. Jotkut ajattelevat, että kompromissit eivät riitä, kun ovat hyvin vaikeita neuvotella. Me kukaan ei saa kaikkea, ei komissiossa pari kuin parlamenttikaan, mutta Pariisin voidaan mennä kuitenkin, että meillä on korkean tavoitetason ohjelmaa. Matias Grotte. Sivuusi myös siitä, mitä tapahtuu ydinvoimakysymyksen kanssa komissiossa, kun meillä on myös innokas energiateollisuus, joka miettii, mitä sen kanssa tehdään. Meillä on hyvin selkeä viesti. Me haluamme olla johtavassa asemassa maailmalla uusiutuvissa. Noin 40 prosenttia jo sähköstä tulee uusiutuvista. Nyt jo. Jossakin maissa jopa enemmän. Mikä sitten on uusiutuvien käytössä ongelmana? Iso ongelma on se, että meillä ei ole vielä energiasisämarkkinoita. Meillä on suljetut kansalliset markkinat, mutta rajan ylittävä toiminta on hankalaa. Me olemme sopineet, että tarvitaan älykästä toimintaa. Meillä on sääntöjä, jotka eivät kuitenkaan ole selkeitä ja läpinäkyviä. Siksi on aivan selvää, että jos halutaan kehitellä kunnianhimoisesti tätä selkeä tavoitteen, niin uusiutuvassa energialähteessä meidän täytyy kehitellä todellisia sähkön sisämarkkinoita. Siksi varapuheenjohtaja Sefcovic aikoo käynnistää hyvin kunnianhimoisen strategian EUta varten – ja yksi osa on myös se, että kehitetään todellisia energiasisämarkkinoita. Me olemme sopineet, että me voimme viedä uusiutuvia, kehitellä parempia verkkoja. Valmiuksia on pohjoisessa ja etelässä, Pohjanmerelläkin. Valtavia mahdollisuuksia kyllä on tarjolla. Se on yksi osa. Toinen ongelma on puolestaan, että meidän täytyy puuttua energiaturvaan, monipuolistaa toimitusta ja lähteitä. Ja tunnusta, että jossakin maissa se merkitsee, että joudutaan vähentämään myös ydinvoiman tuottamista ja, ja me totta kai täytyy noudattaa hyvin tarkkaan myös tiukkoja turvasäännöksiä. Questo era eh, più Sì, per quale Kyllä, me olemme aloittelemassa työn. Samaan aikaan teemme monia hankkeita 300 miljardin hankkeenkin yhteydessä. Ja tällä viikolla ihan olemme aloittaneet mietiskelyn komission työohjelmasta. Tällä viikolla me aloitamme sen ja nyt me olemme käymässä läpi tätä, siksi en voi ihan suoraan vastata kysymykseen. Olemme nyt katsomassa läpi tätä prosessia niin, että katsotaan kaikki sillä olevat ehdotukset, arvioimme, mitä mahdollisuuksia niillä on mennä eteenpäin, tai onko niin, että ne eivät enää kehity sen pidemmälle kuin mitä on aikaisemmin päästy. Me emme pane työohjelmaan oh, mitään ehdotusta, joka meidän mielestä ei voi mennä läpi. Nyt on paljon työtä vireillä. Siksi meidän täytyy kehitellä niitä hankkeita, jotka liittyvät 2030 pakettiin. Siihen menee paljon aikaa. Uusiutuvat, energiatehokkuusdirektiivi ja niin päin pois. Siinä me käymme läpi myös direktiivit. Komissio edelleen pitää kiinni kunnianhimoisemmasta tavoitetasosta. Tavoitetaso riippuu paljon ponnisteluistamme myös ilmastonmuutostavoitteiden näkökulmasta. Siksi tarvitaan Pariisissa hyvät tavoitteet. Jos meillä on selkeät tavoitteet Pariisissa, niin voimme olla kunnianhimoisempia myös muuallakin. Energiatehokkuudessa esimerkiksi. Me olemme sitä mieltä, että meillä on liikkumavaraa tässä tarkistamisessa. Tässä on mahdollisuuksia myös neuvoston päätelmissä olemassa – Komissio ajattelee edelleen, että perussopimus selvästi tuo julkisen, mitä enemmistöä tarvitaan päätöksenteossa, lainsäädäntötyössä. Me ymmärrämme sen, että neuvosto haluaa yksimielisyyttä tämän asian tiimoilta, koska se on tärkeää, ilmastonmuutos. Mutta yhtä lailla ovat pelossaan siitä, että teollisuus ei pysty olemaan kilpailukykyinen maailman mittakaavassa. Tarvitaan tasapainoa. Yhteisymmärrys on tärkeää, mutta täytyy tunnustaa, että määrä enemmistö on määrätty päätöksenteon periaatteeksi tietyissä lainsäädännössä perustamissopimuksissa, jos komissio niitä esittää ja neuvosto ja parlamentti niistä päättävät. On tärkeää, että tässä ponnistellaan kovasti, että meillä on mahdollisimman korkea tavoitetaso myös yhteisymmärryksessä. Täytyy tunnustaa kuitenkin, että perus perussopimus sanoa mitä sanoo se estää meitä lainsäädäntöä tekemästä, vaikka olisimme kunnanhimoisemmia komissiossa. Jäsenvaltiot, neuvostot ja parlamentti sanovat oman sanansa tähän, ja tästä täytyy neuvoston, parlamentin kanssa päästä yksimielisyyteen hyvistä tavoitteista. Mutta se, että on kunnianhimoinen energiatehokkuudessa, niin minä uskon, että siinä mennään saman suuntaan. Me yritämme keksiä fiksuja strategioita, että se myös toteutuisi. Käyn tässä hyvää vuoropuhelua tämän valiokunnan kanssa sen selvittämiseksi, miten päästä eteenpäin. Minua yllätti kysymys, joka tuli herra Huaristista. Todellakin teidän kysymyksen yllätti minut. Minä olen, kyllä minä olen vakuuttunut siitä, että ilmastonmuutos on todellisuutta. Ei siitä ole nukakoputtamista ei, ei kenelläkään, ei teillä eikä minulla, etteikö ilmastonmuutos olisi totta. Jos ajatellaan toimia niin Dohassa tai Varsovassa, niin siinä huomaatte sitten, että, että on kyse politiikosta, joka uskoo siihen, että ilmastonmuutos, ilmastonmuutokset ovat totta, että ilmastonmuutoksen syyt perustavanlaatuisesti johtuvat ihmisen toiminnasta. Että meillä on olemassa mahdollisuus oikaista tämä, oikaista virheet, joita olemme tehneet. Ja, ja mitä nopeammin sen teemme, se vähemmän se maksaa tulevaisuudessa. Ja minä uskon, että ilmastonmuutospolitiikkakin tarjoaa kehitysmahdollisuuksia työpaikan luomiseksi. Uutta tekniikkaa, vihreää teollisuutta, vihreää kasvua. Eli tässä on ihan valtavia mahdollisuuksia tarjolla mutta kun aikana olin ympäristöministerinä ja, ja minä olen myös niitä poliitikkoja uskovat, että vihreä kasvu on totta sekin. Ja siksi on mielestäni tärkeää tehdä työtä tähän suuntaan. Hyvät rouvat ja herrat, minä haluaisin teille ennenkin, ennen kaikkea välittää minun tahtoni tehdä työtä kunnianhimoisesti 2030 paketin parissa. Olen sitä mieltä, että Limassa meillä on hyvät tavoitteet. Te kyselitte sitä, mitä komissio hakee Limasta. Me haemme sieltä järjestelmää, joka takaisi sen, että kaikki jäsenvaltiot voisivat ympäristösitoumuksensa toteuttaa 2015 alkupuoliskolla, että me saisimme jonkinlaisen selkeän järjestelmän myös valvonnan takaamiseksi ja seurannan takaamiseksi tavoitteiden seurannassa, niin että kaikki vetäisivät yhtä köyttää, niin että sitä myöden voitaisiin rajoittaa ilmaston lämpimystä, lämpenemistä parin asteeseen tai alle sen mutta totta kai se edellyttää vielä lisäponnisteluja Pariisissa, jotta tämä riittäisi. Me haluaisimme myös, että saisimme selkeän käsityksen tekstistä, ainakin perusperiaatteista, kun neuvotellaan Pariisissa tekstistä, jotta päästään sitoviin tavoitteisiin. Ja näin me haluaisimme myös Limassa, Pariisissa, ehkä on jotain muutakin, mitä vielä haluamme Nimittäin, että kaikki kehittyvät teollisuusmaat sitoutuvat näihin tavoitteisiin, että saadaan myös rahoitusta ilmastonmuutosta varten, joka olisi kohtuutasolla. Mutta me menemme tässä asteittain eteenpäin. Emme mittaa tässä menestyksiä ja epäonnistumisia. Lima on yksi vaihe ja, ja lima on toinen etappinsa. Ja me teemme työtä sen puolesta, että lima olisi menestyksi. Ja sitten tässä kyllä aktiivista diplomatiaa harjoitetaan, että Pariisissa saadaan sitova sopimus, että voidaan tuoda ilmastonmuutosta. Tässä on nimittäin yksi juttu, joka on aivan selvä. Nimittäin asiantuntijoiden selvitykset eivät tätä epäilyn häivääkään. Euroopan unioni on aktiivisesti osallistunut selvitysten tekemiseen rahoituksella, asiantuntijoita antamalla ja älyllistä panosta antamalla. Eli, eli selvitys on toimitettu myös kaikille politikoille, päätöksentekijöille maailmalla ja sen myötä meidän on velvollisuus toimia. Me teemme työtä sen hyväksi, että Limassa saadaan tyydyttävät tulokset Pariisin valmistelemiseksi. Ja minä toivon myös parlamentin ja komission välisen yhteistyöhön ennen limaa. Toivottavasti olemme yhteydessä jatkuvasti puheenjohtajan kanssa ja 12 jäsenen kanssa, jotka ovat mukana tässä, niin että voidaan edelleen sitä keskustelua käydä. Parlamentti on ottanut kantaa limaan, sillä on oma toimintatapansa ja toivottavasti voimme tätä yhteistyötä harjoittaa. Grazie. Kiitos. Sitten seuraavaksi kysymykset muilta jäseniltä. Pilar Ajuuso ensimmäisenä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, minä haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi valiokuntaan. Oli hyvä, että saimme tällaisen päätöksen aikaan ja halutte tehdä yhteistyötä hyvin avoimesti parlamentin kanssa. Te viittasitte usean otteeseen alustuksissanne ETS-järjestelmään järjestelmä luotiin ikään kuin vapaaksi markkinaksi, että voidaan vähentää kustannuksia, joita koostuu päästöjen vähentämisestä. Mutta nyt on käynyt, että on erilaisia ad hoc-sääntöjä käytössä, jotka mutkistavat tätä ja osoittavat, että järjestelmä ei ollut niin yksinkertainen ja helppo täytäntöpano, kuten ajateltiin. Minä haluaisin tässä viitata myös niihin valtiotukiin, joita edellinen komissio hyväksyi, jotta voidaan kompensoida nämä kustannukset, jotka liittyvät järjestelmän osallistumisesta, ne liittyvät muun muassa sähkön tuottamiseen. Tuista on tullut selvästi kilpailun vääristymää. Tiedän, että kilpailu ei nyt kuulu teidän salkkuunne, mutta vaikuttaa kuitenkin tähän merkittävästi. Totta kai tarvitaan toimenpiteitä, jotta voitaisiin välttyä siltä, että yritykset lähtevät Euroopasta, mutta täytyy myös välttyä vääristymisiltä energian sisämarkkinoilla. Siksi minä kysyisin, mitä te ajattelette tästä, mitä edellinen komissio teki ja mitä toimenpiteitä aiotte hyväksyä, että voitaisiin kilpailun vääristymäongelmat hoitaa Euroopan unionissa? Kiitos. Kiitos. mu Niin, että tämä hoituisi paremmin, koska täällä on 13 puheenvuoropyyntöä. Niin kuten Ajusokin teki, niin pyytäisin, että olisiko mahdollista, että pitäytyy sitten puolentoista minuuttiin. Niin, että kaikki pääsevät ääneen. Joolainen seuraavaksi. Ja, eh, komissakani. Niin, komission jäsenkani, että toivon teille menestystä uudessa tehtävässänne. Eurooppa-neuvosto on tehnyt päätökset uusiutuvien ja energiatehokkuuden osalta tavoitteet eivät ole sitovia. Teidän on täytäntöönpantava tätä. Miten tämä toteutuu? Muutetaanko direktiivejä tai muutetaanko hallinnointijärjestelmää, miltä tulevaisuus näyttää. Toinen kysymys kuulemistilaisuudessa. Sanoin jo, että teillä on potentiaalisesti konflikti, kun energiakomissaarina teidän pitäisi suhtautua neutraalisti ja ilmastokomissaarina taas suhtautua erityisen myönteisesti kasvihuonekaasuja neutraalisti – toteuttavien, kuten uusiutuvien energialähteiden suuntaan. Yhä uudestaan komissiolta on tullut ehdotuksia, että rajoitetaan uusiutuvia energialähteitä, rajoitetaan niitä. Miten te hoidatte tätä asiaa, erityisesti kun ajatellaan näitä kahtalaista järjestelmää, joka liittyy osittain huutokauppaamiseen – mitä aiotte tehdä? Ja sitten kolmanneksi lyhyesti mainitsitte liikenteen. Hyvä asia tällä hetkellä. Meillä on ongelmana se, että energia on hyvin edullista. Se estää hybridiautojen, sähköautojen kehittelyn. Miten aiotte silti edistää hiilidioksidipäästöjen vähentämistä liikenteestä? Kiitos. Kiitos. Kollega Piega. Mikro. Mikro. Mikrofoni. O, dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący, szanowny panie komisarzu. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Kun katson neuvoston päätelmiä, niin minun on sanottava, että tässä toteutetaan jonkinlainen spagaatti. Miten suhtaudutte henkilökohtaisesti Euroopan päästökauppajärjestelmän ets Tulisiko hinnan muotoutua markkinoilla – vai niin kuin parlamentti viimeksi on esittänyt? Pitäisikö ajatella, että hinnan pitäisi nousta erilaisten lainsäädäntötoimien tai muiden kuin lainsäädäntötoimien kautta? Mikä on teidän henkilökohtainen kantanne tähän kysymykseen? Pitäisikö hintaa hinnan muodostua markkinoilla vai pitäisikö sitä säädellä? Toinen on yksityiskohtaisempi, olen puolalainen. Ja kysymys kiinnostaa minua kovasti. Kohta 27. Siinä neuvosto sanoo, johtopäätöksissä, että luodaan kahden prosentin varauma. Kaksi seitsemän kohdassa neljässä luetelmakohdassa sanotaan, että jäsenvaltioiden päätös, johon osallistetaan Euroopan investointipankki. Investointipankilla on nyt jo tiettyjä lähtökohtia, jotka vaikeuttavat kovasti luotot, joilla edistetään liikkuvuusohjelmia tai edistetään esimerkiksi ydinvoimaa. Miten aiotte toimia? Mitä tarkoittaa se, että tähän osallistuu EIP? Sitten herra Florence. Ja, Paljon kiitoksia. Minusta Limasta ja Pariisista on jo puhuttu melko paljon ja tavoitteista, joita parlamentti toivoo. Sitovuudesta tai ei-sitovuudesta, mutta minua kiinnostaisi se, miten suhtaudutaan niihin jäsenvaltioihin, jotka 2020 tavoitteisiin eivät päässeet. Eli mitä aiotte tehdä niiden maiden osalta? Eli Eurooppa pääsee tavoitteeseen, jotkut maat ovat tehneet kovasti töitä, toiset eivät niinkään – ja minä haluaisin kysyä, voiko toiminta jatkua näin? Minä en oman välipiirini pk-yrityksillä ainakaan tällaista voi kovin helposti selittää. Kiitos. Varapuheenjohtaja Pagnon. Euh, Monsieur le commissaire, c'est avec... Kanjete on ilo saada teidät tänne. Ja on hienoa, että tässä voidaan keskustella ensimmäistä kertaa nyt kun olette vasta just nimitetty kolme kysymystä. Muistutitte usean kertaan, tavoitteemme on saada sitovia, mutta järkeviä tavoitteita. Ensimmäinen kysymys. Tällä hetkellä vasta 2,3 miljardia on luvattu näihin vihreisiin energioihin, vaikka tavoite 2020 mennessä olisi, että käytössä oli 100 miljardia dollaria sen valtiot, ovatko he tarkentaneet nyt sitoumuksiaan viime kokouksessaan. Toinen kysymys. Barack Obama, USAn presidentti, haluaisi puoli sitovan sopimuksen ilmastonmuutoksesta. Osa meistä oli paikalla Kööpenhaminassa 2009. Tässä huomataan nyt, mitä tuhoja se aiheutti, ettei ollut sitovaa sopimusta. Ja niin kuin sanottiin, tämä oli epäonnistunut tapahtunut kokous. Eli haluaisin tietää, onko teillä jo kanta liittyen tähän ehdotukseen, jota USA teki. Kolmanneksi, viimeiseksi, Kiina on houkuttelevin valtio, jos investoidaan uusiutuviin energioihin. Meillä on vaikea saada taas itse ulkomaista pääomaa, mutta nousevat talousmahdit kehittyvät edelleen ja nousevat top 40 listalla Haluaisitteko tarkentaa, mihin toimiin aiotte ryhtyä, jotta uusien uusituvien äh, investointeja voitaisiin lisätä Euroopassa? Kiitos. Kiitos. Kiitos. Kollega Faria. Obrigado, Sr. Presidente. Uh, antes de mais, queria felicitar e desejar as melhores felicidades ao... Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnäkin onnittelut komission jäsen Kanjete. Energiatehokkuuden mainitsitte ja sanoitte, että yhteenliitäntöjen puute estää energia- sisämarkkinoiden toteutumisen. Ja me tiedämme, että jos yhteenliitännät toimisivat Euroopassa, niin kustannukset olisivat esimerkiksi Iberian niemimaalla paljon pienemmät. 23. 24. lokakuuta näistä kysymyksistä keskusteltiin, mutta tiedätte, että yhteenliitäntöjen osalta tavoitteet eivät ole sitovia. Komissio on pyydetty tarjoamaan rahoitusta, jotta voidaan näitä liitäntäverkkoja tukea, jotta voidaan tukea näitä verkkojen Eurooppa-välineen kautta tärkeitä hankkeita. Kuitenkin näitä yhteisten etujen hankkeita on melko vähän melkein väl- Euroopan välineessä. Täytäntöönpano esimerkiksi on tässä myös tärkeä kysymys pohdittavaksi. Miten suhtaudutaan komission puolelta rahoitusvälineisiin? Onko niitä, että voidaan ratkoa tämä ongelma? Saadaanko lisää rahoitusta ja haluaisin myös kysyä, saadaanko varoja, jotta myöskin lisenssiasiassa päästään eteenpäin nopeammin. Seuraavaksi kollega Rodriguez. Herra Arias Kanette, tiedätte, että meidän ryhmämme on huolestunut erityisesti TTIPstä ja sen mahdollisista seurauksista ajatellen. Haluaisin viitata ennen kaikkea eräisen ajaa asiakirjaa viime heinäkuuta, joka vuoti julkisuuteen ja siitä käy ilmi, että siellä on oma lukunsa myös energiaa koskien ja siellä on sitova lauseke, niin että Yhdysvallat haluaa taata myös tuonin Eurooppaan liuskekaasun osalta ja haluaisin tietää, miten voitaisiin huomioida tämä taloudellinen ja ympäristöllinen vaikutus riippuvuuteen tuosta energialähteestä. Ja jos fossiilisia lähteitä tulee Kanadasta ja USAsta, halusin kuulla ennen kaikkea mielipiteenne Kanadan tuonnista. Mitä mieltä olette siitä? Ja sitten mitä tulee keskustelemaan valiokunnassa, kun uudistetaan polttoaine- laadu-direktiiviä, niin haluaisin tietää myös, mitä vaihtoehtoja meillä on esitettävänä teillä – jotta voitaisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä liikenteessä. Kiitoksia sitten varapuheenjohtaja Javor. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen. Kolme asiaa, yksi mainittiin jo, useat mainitsivat sen. Tämä liittyy siihen, miten saavuttaa nämä ei-sitovien energian tavoitteet ja uusiutuvien tavoitteet, jotka eivät ole sitovia jäsenvaltioiden tasolla, kun jo 2020 tavoitteet ne ei tulla saavuttamaan usean jäsenvaltion kohdalla, vaikka ne ovat sitovia, joten mitä takuita tähän liittyen on, sen lisäksi, että ainoastaan toivotaan sitä hyvin voimakkaasti toiseksi. Meillä on useita strategioita parlamentissa, komissiossa, jotka liittyvät energiaan ja ilmastoasioihin, muun muassa unioni-ehdotus energiaturvallisuusstrategia, mutta mikä näiden eri strategioiden välinen suhde on? Sennehän ovat tämä suuri suunnitelma, nämä puitteet ja koko ajattelumme perusta energia-asioissa, energiaturvallisuus, minkälaisissa energi- kaikissa energiantuotannoissa, business, liiketoimintaympäristö ynnä muut. Kaikki nämä äh, suhteessa ilmastonmuutokseen, eli mikä perusta näihin on? Mikä strategia on Euroopan kaiken ajattelun pohjalla? Ja kolmanneksi, nämä PCI-hankkeet, energiaturvallisuusstrategiassa 90 prosenttia poseista liittyvät kaasuinfrastruktuureihin. Tuleeko tämä olemaan EUn energiapolitiikka, että raha käytetään kaasuinfrastruktuureihin – ja fossiilisiin polttoaineisiin, vai onko mahdollisuutta sisällyttää energiatehokkuustavoitteita? Kiitos. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi kollega Eevi. Grazie. Kiitos. Niin, ETSstä haluaisin siihen palata. Viime kuussa Euroopan neuvosto asetti tavoitteen alle 40, 40 prosenttia 2030 mennessä kaasuja. Ajatellaan, Sveitsissäkin on toimia, jotta maa tulisi EUn järjestelmä Saksaan ympäristöministeriön ja jatkossa ETS-markkinat voitaisiin avata myös kiinalaisille. Ja minä kysyisin, mitä haluatte jotenkin ulkomaiset hiilimarkkinat saada tähän jos meillä on kuitenkin omat kotimaan kysymyksemme enemmän esillä. Sitten vielä kysymys, joka liittyy lentoliikenteeseen. Euroopan unioni on IKOlle mahdollisuuden kehitellä ja toteuttaa toimenpiteitä, jotka liittyvät lentoliikenteen päästöjen vähentämiseen 2016 mennessä. Kuitenkin meillä on myös kauppavaihtoon liittyvä järjestelmä, joka liittyy kansainvälisiin lentoihin, joita tulee Euroopan unioni tai lähtevät täältä, kaikki nämä lennot tulisivat ETSn piiriin. Euroopan unionin lentomäärä on kaksinkertaistunut ja ikä on mukaan maailmanmitassa kertaistuu jopa lentoliikenne verrattuna nykytasoihin. Mitä te esitätte sitten, jos ikä ei pysty nykyisiä toimenpiteitä viemään läpi 2016 mennessä? Kiitos. Grazie. Kiitos. Kollega Switcha. Hvala vam lijepo. Pozdravljam povjerenika Kanjetea. I za... Haluaisin toivottaa tervetulleeksi komissiojäsen Kanjeten ja haluaisin kiittää häntä siitä, että hän tuli tapaamaan meitä ja keskustelemaan kanssamme. Uskon, että näemme, että ilmastonmuutos on tapahtumassa, jotain pitää tehdä sen vastaan, sanoitte itse että ilmastopolitiikka ei voi toimia, jos liiketoimin, bisnesala ei ole mukana tässä, jos yritykset eivät ole mukana. Olemme sanoneet, että EUn pitää näyttää suunta globaalisti. Vastasitte ehkä jo kysymyksiin, joita aion esittää, mutta miten aiotte käyttää vaikutusvaltaa, ja miten aiotte vakuuttaa suuret yritystoimijat mukaan tähän ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, sillä he ovat kieltäytyneet tekemästä niin tähän mennessä. Herra Junckerin kirjeessä hän kertoo, että haluaa teidän keskittyvän uusiutuviin ja olettaa, että te olette johtaja energiatehokkuudessa ja hän puhuu myös energialähteiden moninaistamisesta muun muassa mutta hän haluaa, että olette voimakas neuvottelija. Mitä aiotte tehdä, jotta saavutatte tämän ilmastopolitiikan mukaisesti? Ja meillä on kysymys, joka on mielestäni hyvin kiinnostava. Tiedän, että energiaunioni kuuluu Shevkovicille, mutta haluaisin kuulla teiltä, mikä on kantanne transadriaattiseen kaasuputkeen Kiitos. Sitten Garcia Verez. Gracias. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Jotkut kysymyksistäni tulivat esille jo kollegojen puheenvuoroissa. Minä haluaisin keskittyä nyt yhteen konkreettiseen kysymykseen. Herra Gorotte jo viittasikin siihen, nimittäin ydinvoimaan vastauksessanne komission jäsen te esititte, mitä ongelmia on nyt järjestelmissä, kun uusiutuvia kehitellään. Ja meidän pitäisi päästä eteenpäin tässä. Ja olen siitä samaa mieltä. Eli päästään nimenomaan uusiutuvan energiatavoitteisiin, mutta on joitakin vaikeita vaikeuksia myös energiapalettia toteuttaa myös uusiutuvien osalta, silloin kun rinnalla myös ydinvoimaa. Espanjassa meillä on ydinvoima, jonka elinkaari meni umpeen ja nyt ajatellaan, että 2032 sitä pidennettäisiin. Eli 60 vuotta se olisi käytössä tuottamassa ydinvoimaa. Euroopan unionin komissio antoi yhden vastauksen ja tunnusti siinä, että ei se ole vielä saanut mitään ilmoitusta 37 artiklan nojalla Euratom-sopimuksessa, kun ajatellaan toiminnan ympäristövaikutuksia. En tiedä, onko tämä komissio ja te saaneet jotain tietoa, onko tullut jotain tietoa tästä toiminnasta, koska kyse on todellakin ydinturvallisuudesta. Kyse on kansalaisten turvallisuudesta, jotka elävät ympäristössä ja tavallaan ettei sitä kyseenalaiseksi pyrkimyksiä kehitellä energiabalettia. Kiitoksia sitten Brannan. Thank you, chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin, voimme muuttaa lakia, mutta voimme muuttaa myös ihmisten käyttäytymistä, eli on lainsäädäntö ja toisaalta vapaaehtoinen käyttäytyminen ja ilmastonmuutos on niin iso ongelma, että molempia pitää käyttää. Jos pohditaan lainsäädäntöä, me pitää selittää kansalaisillemme, miksi olemme ryhtyneet tiettyihin toimiin, mutta jos pohditaan tätä käyttäytymisen muutosta, niin pitää varmistaa, että kansalaiset saavat tietoa asioista ja että voivat tehdä valistuneita päätöksiä. Onko teillä ajatuksia siitä, mitä voisimme paremmin valistaa ihmisiä hiilijalanjäljestä, joka liittyy tuotteisiin, joita he ostavat? osana sitä, että ihmiset ostaisivat paikallisia tuotteita ja lyhentäisivät toimitusketjuja, sillä tähän he tarvitsevat tätä tietoa. Voi olla, että tässä voisi olla yhteys siihen liikennekonferenssiin, jonka mainitsin aikaisemmin. Kiitos. Grazie. Kiitos. Zorinjo. Bon dia, signor commissario. Eu queria... Hyvää päivää, komission jäsen. Minulla olisi lisäkysymys, joka liittyy Euroopan neuvoston päätelmiin. Ilmastopaketti vuodelle 2013 aiheena. Tarkoitus oli esittää 15 prosenttia ei sitovaksi tavoitteeksi. Tästä esittiinkin jo kysymys, en lähde sitä nyt toistamaan. Kun kysyttiin, miten tämä yhteenliitäntäkysymys voidaan rahoittaa sellaisten hankkeiden jo yhteydessä, jotka ajavat yhteistä etua. Miten valvotaan, päästäänkö tähän tavoitteeseen ja miten sitä valvotaan. Eli mitä tehdään sellaiselle maalle, joka selvästikään ei tee mitään tämän tavoitteen toteuttamiseksi? Ja minkälaisia korvausmahdollisuuksia niille maille, jotka mielellään haluaisivat päästä tuohon tavoitteeseen, mutta joiden toiminta tavallaan estetään? Eli ainahan on kyse molempien maiden toiveesta tehdä yhteenliittymä. Kollega Gramatikatis. Χαίρομαι για την παρουσία του κυρίου Πιτρόπου εδώ και για την ενδιαφέρουσα. On hieno nähdä komission jäsen täällä ja kiitos mielenkiintoista keskustelusta. Haluaisin esittää yhden kysymyksen, sillä muut on jo esitetty mielestäni tietyissä tapauksissa ty- tyydyttävästi ja toisaalta ei kovin tarkkaan muissa tapauksissa. Minua kiinnostaisi energian säästäminen Tämä on hyvin, hyvin tärkeä tavoite myös minulle. Olen fysiikan professori tai opettaja, mutta kuten tiedätte, tämä tavoite voisi olla 1,5 prosenttia. Se on kuitenkin suuntaantava, ei sitova. Tämä tarkoittaa sitä, että tietyt hallitukset eivät ota sitä huomioon, he, tai he ainoastaan, ainoastaan esittävät toimenpiteitä, jotka, ovat, jotka eivät ole valideja. Minun valtioni Kreikka on sisällyttänyt polttoaineet ja on sisällyttänyt se, että sama vero pätee polttoaineeseen lämmitysöljyyn. Ja huomioon pitää ottaa myös Ateenassa tehdyt päätökset. Nämä toimenpiteet eivät ole kuitenkaan riittäviä. Sanoitte komission jäsen, että tarvittaisiin valvontaa ja tarkistamista muun muassa. Miten voimme korjata menneisyyden virheet. Voisitteko vastata, arvoisa komission jäsen, miten tulemme saavuttamaan sitovan 1,5 prosentin tavoitteen? Kiitos. Kiitos, kollega Pedicci. Kiitos, komission jäsen. Minä esitin vastaukseni, enkä saanut vastausta, eli toistaan selkokielellä kysymykseni. Kyse on uusista verkkojen Eurooppa-hankkeista. Ohjelma on saanut 33 miljardia euroa liikenneyhteyksiä ja IT-yhteyksiä varten ja energiaverkkoja varten. Jotta voidaan rahoittaa kaikki hankkeet, niin siinä on noin 70 miljardia euroa. Mitä yksityistä voimme ehkä saada käyttöön luotettavalta pohjalta, yksityisiä sijoituksia siis, ja mitä takeita meillä on, ettei raha mene hukkaan kriisin aikana. Kiitos. Grazie. Kiitos rouva Rikasi. Rivasi. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Puhuitte tästä 300, miljoonan, 300 miljardin euron investoinnista kolmessa vuodessa. Te komission jäsenenä ilmastoasiat, mitä ehdotatte liittyen tähän investointipakettiin? Sillä sanoitte, että sitä tullaan keskustelemaan tulevana viikkona, mutta te, mikä on teidän ehdotuksenne liittyen tähän investointisuunnitelman toiseksi. Mitä tulee neuvoston päätelmiin, siellä on lause, joka on ongelmallinen 2.7. Siinä sanotaan, että tarvitaan varantoja, jolla voidaan parantaa energiatehokkuutta, hyvä on, ja modernisoitaisiin energiajärjestelmiä jäsenvaltioissa. Mitä tämä tarkoittaa, että modernisoidaan tai nykyaikaistetaan jäsenvaltioiden energiajärjestelmiä? Tullaanko hiilivoimalat uuden aikaistamaan vai fossiilisten polttoaineiden voimalat? Mitä tämän takana piilee? Kiitos. Ultima domanda. Viimeinen kysymys kollega Tanssilta. Um, just a very quick question. Uh... Hyvin lyhyt kysymys myös kollegoille, mutta ehkä te voitte vastata tähän. Komission jäsen sanoitte aikaisemmin, että kun päätetään prioriteetit tulevaisuudelle, että tarkastellaan ehdotuksia, missä voitaisiin kerätä tukea, miten nuo päätökset tehdään, tuleeko parlamentti olemaan mukana prosessissa, miten, mitä kuulemisia tullaan järjestämään, että mitä voidaan saavuttaa ja mitä ei, sillä tiedätte, että eri ihmisillä on eri kantoja siihen, mitä voitaisiin saavuttaa. Kiitos. Grazie. Kiitos. Sitten vaikuttaisi, että komission jäsen sai aika lailla kysymyksiä. Ja nyt hänellä on iso kasa papereita täynnä kysymyksiä. Kymmenisen minuuttia tässä on aikaa vastauksia varten. Kaikkinko? No, ryhmävastaus ikään kuin. Tässä on niin paljon kysymyksiä, jotka ovat aika samaa teemaa sivua. Me ehkä voitte vastata yhteisesti kaikki. No, katsotaan Rova Ajuuso. Valtion tuista puheen ollen. Minä teen niin, että vastuu ja se niitä käy läpi ja päättää sitten, sopiiko se lakeihin ja pykäliin. Sitten heillä Lainen. Te esititte monta kysymystä mutta ennen kaikkea energiatehokkuudesta kysyitte, että kun ei ole sitovia tavoitteita. Meidän kantamme on ihan selvä sekä komissiossa, siis puheenjohtaja ja minäkin olemme sitä mieltä, että tarvitaan ainakin Euroopassa sitova tavoite. Ja sitten katsotaan hallinnointia niin, että voidaan katsoa mitä muutkin täällä kysyivät, että kaikki ponnistelevat siihen suuntaan, mutta joustoakin tarvitaan. Nimittäin eivät kaikki valtiot ovat samoissa oloissa, että voi vain käynnistää samat energiatekustoimet, eikä samalla vahvuudella. Siksi täytyy vähän lähtöpistettä katsoa, koska ei lähdetä samalta viivalta. Minusta tämä on selvää. Ja sitten uusiutuvista vielä, mitä pitää suosia ja viedä eteenpäin. Uusiutuvissa on kolme ongelmaa. Ensinnäkin innovaatio, koska meidän täytyy vielä kehittää uusiutuvaa energiaa, mutta myös varastointitekniikkaa. Meidän täytyy sijoittaa siihen paljon, siis varastointiin ja siihen liittyvän tekniikkaan, jotta voidaan käyttää uusiutuvia. Toinen ongelma on siinä, että markkinat eivät ole kytköksissä toisinsaan niin meidän täytyy luoda yhteyksiä ja myös älyverkkoja niin, että voidaan helpottaa rajat ylittävää toimintaa. Se on perustavanlaatuista, että saadaan energia sisämarkkinat ja sitten voidaan vielä enemmän tätä uusiutuvakin kehittää. Se on nyt on selvää. Herra Patsa kysyi siitä, miten tutustua ETS markkinoilla vai ilman. ETS on markkinavetoinen järjestelmä. Me voimme panna varannon sinne, että voidaan välttää vaihteluita. Mutta ei hintoihin voida poliitikkojen toimia ruveta rukkaroimaan. Meidän täytyy tehokkaasti saada nämä järjestelmään – mitä oikeuksia otetaan järjestelmään, mikä ei. Se on markkinavetoinen, ei rukata poliittisesti sitä. Ei ole kyse on korkeista hinnoista, vaan signaaleista taloudelle, mitä mahdollisuuksia on vähähiilisiin investointeihin. Jotkut ovat kysyneet myös yhteyksien ongelma. Tarvitaan jotain vertailumahdollisuuksiakin. Sveitsin kanssa olemme jotain työtä tekemässä – kaikki onko meillä ratkaistu vielä. Avoimia kysymyksiä on vielä. Mutta olisi hyvä kuitenkin, että sveitsiläiset tulisivat markkinoihimme mukaan. Jatkossa markkinoita kehitellään vähän samansuuntaisesti, saman kriteerein. Ja jos näin on, niin saadaan maailman mittakaavan markkinat sen parempi. Globaalit tavoitteet, kunnianhimoiset tavoitteet ja globaalit hiilimarkkinat. Se olisi unelma. No, sitä kohti siis. Täällä kysyttiin myös, miten EIP voisi olla mukana. Palaan Juncker-paketin, koska sieltäkin siitäkin kysyttiin. Komission puheenjohtaja aikoo esittää 300 miljardia, jotta saadaan investointeja työpaikkojen luomiseksi. Yksi aloista, joissa on suurta tarvetta investointeihin, on energia -alaa. Nimittäin energialla tarvittavat investoinnit ovat 200 miljardin luokkaa vuosittain energiantuottamiseen, siis uusiutuvia, jotta voidaan kohentaa verkkoja, jotka ovat hyvin vanhoja, tehottomia monissa maissa, niin että saadaan älykkäämpiä verkkoja, energiatehokkuusrakennuksissa. Siihen tarvitaan valtavasti rahaa Euroopan unionissa ja energiatehokkuus teollisuudessa. Siihen voi mennä suuri osa Junckerin paketista. minä teen työtä näillä kolmella saralla uusiutuvien tai energiatuotanto, verkkojen uudistaminen, kiinteistöjen tehokkuus ja teollisuuden tehokkuus. Siis jo pelkästään sen kanssa. Jos siihen päälle panee vielä hankkeita, joita meillä on nyt vireillä yhteisön näkökulmasta, niin sielläkin on valtavia mahdollisuuksia. Mitä me sitten teemme? Meillä on ryhmä, joka tekee tämän parissa työtä ja IPn kanssakin mietitään, miten voidaan vielä tehokkaampia, jotta voitaisiin saada yksityisiä investointeja, ei perinteisin luotoin, vaan käyttää muitakin rahoitusvälineitä niin, että saadaan vipuvaikutusta ja suu, enemmän rahaa. Eli sitten me työstämme. Sitten tänne tuli paljon esille kysymyksiä siltä, mitä tapahtuu niiden kanssa, jotka eivät tavoitteita saavuttaa. Meillä on energiatehokkuusdirektiivi, joka sanoo tarkalleen, miten siinä sitten käy direktiiviä täytäntöön pantavaa uudessa järjestelmässä, jonka haluaisimme olevan sitovaa ja kunnianhimoinen, täytyy luoda uusi hallinnointijärjestelmä. Ja siitä keskustellaan parlamentin kanssa, miten parhaiten sen saisi toimimaan. Esitettiin myös kysymys. Herra Parnio, tärkeä kysymys siitä, kuinka käy USA kanssa. USA on ongelma on se, että presidentti ja kongressi ovat eri linjoilla. Ja jotta Pariisissa saataisiin sopimus aikaan, riippuen vähän sitten sopimuksen luonteesta, niin sen on mentävä läpi kongressissakin, kuten meidänkin täytyy hyväksyä se. Amerikkalaiset neuvottelut joutuvat miettimään keinoja sitoutua johonkin, mutta sitten oikeuden väline täytyy rakentaa fiksusti, sanotaan näin. Eli mietitään, ja juristit saavat tehdä tästä työtä, koska tärkeää tässä on se, että ryhdytään toimiin. Miten se hoidetaan, niin se jää nähtäväksi. Herra Faria puhui yhteyksistä Portugalissa ja muuallakin, ja se on aivan selvä, että Iberian Niemimaa on saari, Baltia on saari, Irlanti nyt sinällä onkin saari, ja sitten saaristo vielä. Ja kompromissina on se, että saadaan 10 prosenttia edes, joka olisi ehkä vuosia sitten voitu jo saavuttaa 2020 15. 1,4 ollaan nyt Iberian nimimaalla. Jos katsotaan, mitä saadaan 2016 sitten, niin ehkä 2,4 prosenttia, aika kaukana olla vielä. Me rahoitamme Euroopan unionissakin selvityksiä katsoa uusien hankkeiden elinkelpoisuutta pitää paikkansa. Että siinä tarvitaan lisävaltioiden yhteistyötä. Mutta kuvittelisin, että jos voitaisiin saada todelliset sisämarkkinat, joka toimisi, niin varmasti se hoituu myös. Ei se helppoa varma ole oleva. Rodri, Rodriguez, eikö? TTIP ja energiaongelmat, niin no, sopimus on nyt vielä aivan alkukannoissaan. Euroopan unionilla on kyllä mielenkiintoja valtavastikin monipuolistaa omaa toimituspohjansa myös USAn rinnalla. Ajatelkaapa rouva Rodriguez, että kun ajatellaan kaasua täällä, niin se on kolme neljä kertaa suurempi verrattuna USA-markkinoihin. Todennäköisesti parikymmentä prosenttia korkeampi kuin on Kiinan teollisuus. Eli venäläisten kanssa täytyy päästä yksimielisyyteen, että saadaan puitteet kaasun toimittamiselle. Siksi maakaasu ja fossiiliset polttoaineet ylipäätään. Ei, no, he eivät välttämättä niin saastuttavia kuin muutin, kyllä ovat meidänkin etujemme mukaista, että voisimme saada monipuolisempia lähteitä. ITRE-valiokunnassa joulukuussa voidaan puhua myös tästä toimitusvarmuudesta. Euroopan unionilla olisi mielenkiintoa kyllä myös viedä Yhdysvaltoihin monipuolistain tätä pohjaa ja sitten kattaa energiakustannukset ja tukea teollisuuttamme. Se ei ole niinkään ympäristöongelma. Minä ymmärrän huolenne kyllä, ajatellen kanadalaisten tuontia, mutta täytyy miettiä myös polttoaineen laatua. Siinä on tietyt säännöt, joita on noudatettava katsoa, mistä on peräisin jokin tuote. Herra Havor kysyi myös 2020 tavoitteista ja uudesta tavoitteesta yhteisön tasolla. Mutta ainakin meillä on yhteinen tavoite ja oma hallinnointijärjestelmä, nyt tarvitaan mekanismit. Monesti emme ajattele ollenkaan seuraamusmekanismeja, vaan tukimekanismeja, ja me ajattelemme, miten voidaan tukea uusiutuvia kaikissa maissa puuttuen kehitysongelmiin tukea jäsenvaltioita niin, että se olisi niille helpompaa, ei pelkästään ajattele seuraamuksia. Herra Pecini puhui rahasta hänkin. Pitää paikkansa. Että mitä varaa meillä on verkkojen Euroopassa, niin siellä on iso määrä. Mutta Junckerin pakettikin on valtava mahdollisuus olla kannustimena ja nopeuttajana tässä ja tukea yhteisön tason hankkeita, uusia hankkeita, jotka ovat vielä kunnianhimoisempia. Minä uskon puheenjohtaja, että tällä olen pyrkinyt vastaamaan suur, vaan osa kysymyksiä. Ei anteeksi, nyt jäi vielä yksi Rova Iratsolta. Minulla ei tällaista tietoa. Nyt minä kaivan sen jostain ja toimitan sen teille. Grazie. Credo che... Kiitos. Varmasti me voimme kaikki kiittää komission jäsentä Mikela Rieskanietia siitä, että hän on nyt ollut valmis käymään keskustelua ja tarkkaan myös vastannut kaikkiin hänelle esitettyihin kysymyksiin. No niin, nyt päätämme varsinaisen valiokunnan kokouksen. Muistuttaisin, että seuraava kokouksemme on 24. marraskuuta se on ylimääräinen kokous kello 19 illalla Strasburgista sitten 3. ja 4. joulukuuta Brysselissä. Kiitos. Ja nyt pyytäisin niin, että kun lähtevät täältä, niin lähtisivät sen mahdollisimman nopeasti, niin voimme aloittaa koordinaattoreiden kokouksen. Kiitos.